Good morning everybody. Huomenta kaikille. Avaan istunnon. Ensimmäinen kohta esityslistalla on Rova Kiel Nielsenin mietintö, jonka otsikkona on naiset ja ilmastonmuutos. Euh, Monsieur le Président, bonjour chers collègues puhemies, hyvät kollegat. Näin alkuun haluaisin kiittää kollegoitani